esityslistaa. Ja sitten kun puhutaan vastuuvapaudesta, niin silloin jokainen voi esittää omat näkemyksensä. Kiitos. No niin, sitten esityslistalle. Meillä on muutama muutosehdotus. Keskiviikko 2. huhtikuuta yhteiskeskustelu yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on lykätty torstai-aamulle. Ja sen sijaan tulee Wilmotin mietintö ja sen jälkeen sitten yhteiskeskustelua sähköisestä viestinnästä. Sitten Munisin suositus EUn Iranin strategiaa koskien. Se on poistettu esityslistalta ja varanpuheenjohtajan korkean edustajan julkilausuma on siirretty torstajaamulle yhteiskeskustelun jälkeen. Ja meillä on päätöslausuma esitys sitten AFET-valiokunnasta. Sitten seuraavat kohdat on lisätty äänestys Vilmotin mietintö, kliiniset lääketutkimukset, Kleva Kekus, emoyrityksistä Ja sitten Karimin mietinnöt, jotka liittyvät tilintarkastukseen ja Danjanin mietintö. Niistä äänestetään vasta huomenna. Sitten Garika Poyedo, joka liittyy tuloja ja menoja 2015, ja Kasparin mietintöön, joka liittyy julkisiin hankintoihin, on vedetty pois esityslistalta. Sitten Uneratelin suositus koskien työntekijöiden liikkuvuutta on otettu pois esityslistalta, ja sen siellä on Tsaliskin mietintö, joka liittyy Ukrainan tullikysymyksiin. Torstaina huomenna seuraavat kohdat on siirretty huomiseksi, eli yhteinen keskustelu turvallisuuspolitiikasta, korkean edustajan julkilausuma ja Fjellnerin mietintö kaksikäyttöisistä tuotteista. Ja sitten Del Castillon mietinnöstä ja Ulskokin mietinnöstä äänestetään huomen aamulla. Eli tällaiset päätökset on tehnyt puheenjohtajakokous. Jos teillä on huomioita, niin voitte ne esittää. Huomioita ei ole, eli nämä muutokset on hyväksytty. Ja etenemme tällä tavalla. Eli Seuraavaksi Wilmotin mietintö ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset. Ja puheenvuoron saa välittömästi esittelijä Wilmot. Kiitos oikein paljon puhemies. Ensinnäkin kiitos kaikille varjosittelijöille erinomaisesta tuesta ja yhteistyöstä. Yhdessä me olemme saaneet neuvotteltua erittäin paljon parlamentin hyväksi. Haluan kiittää myös Liettua